ei nähdä tarpeellisena ottaa tätä asiaa tänä päivänä esityslistalle. Tämän kerron nyt sitten teille eteenpäin. Herra Lambers, olkaa hyvä. Merci pour votre explication, monsieur le président. Niin, voisin sel- selvittää tähän, että selvästikin on paljon sellaisia, jotka eivät halua keskustella Tanskan tilanteesta. Kuitenkin tämä on uskottavis kysymys myös EUlle ja tässä vaiheessa se, että että jäsenvaltioita pitäisi kohdella tasapuolisesti. Eilen me hyvinkin paljon oikeutetustikin keskustelimme Puolan tilanteesta ja sille keskustelulle eh, varattiin hyvinkin pitkän aikaan. Eh, ja myös Unkarin keskustelulle jätettiin paljon aikaa. Nyt on tällainen tilanne, joka kehittyy Tanskassa, joka minun mielestäni tarvitsee keskustelua tässä salissa. Me olemme nyt eh, Libe-valiokunnassa tuoneet esille sen, että olisi mahdollisuus keskustella tästä ennen kuin täysistunto keskustelee asiasta. Kuitenkin valiokunta nyt sitten päätti toisin siirtäen, siirtämällä asiaa eteenpäin. Kuitenkin tämä johtaa siihen, että keskustelemme ehkä sen jälkeen, kun Tanskan kansanedustuslaitos on päättänyt näistä lainmuutoksista. Ja senpä takia on hyvä, että te olette poliittisia ryhmiä konsultoineet. Kuitenkin pyydän, että tämä ehdotus tulisi esille, koska poliittisissa ryhmissä kaikki eivät ole ryhmänkään sisällä yksimielisiä siitä, että asia siirretään eteenpäin. Ja niinpä kannattaisi nyt asia viedä eteenpäin. Äänestettäisiin siitä, että otetaanko Tanskan tilanne esityslistalle jo tässä, tässä täysistunnossa ja tämä voitaisiin ottaa äänestyksenä ja sen jälkeen sitten katsoa, jos me, jos me häviämme ja jos sitten voitamme, niin sitten tämä asia tulisi esityslistalle. Oh, herr puhemies tuen pyyntöä jonka herra Lambers esitti hyvin voimakkaasti. Ja olen aika hämilläni ja ärtynyt tästä asiasta. Puheenjohtajakokous sanoi vihreiden pyyntöön käsittelevänsä tätä aihetta jo tällä viikolla sillä ehdolla, että libevaliokunta olisi viime maanantaina tämän ottanut esille, mutta oli selvää, että tällä istuntokaudella tästä aiheesta siis keskustellaan. Jos LIBE-koordinaattorit eivät kokoonnu. Joten minusta meidän tulisi nyt tästä äänestää ja pitäisi katsoa, mitkä voimasuhteet tässä asiassa ovat. Ja on sanottava, että se, että Libe ei kokoontunut ja että tämä tulisi käsittelyyn tällä istuntoviikolla on merkki siitä, että meidän tulisi tässä tehdä jonkinlainen päätös ennen kuin Tanskan parlamentti päättää asiasta. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Ryhmäni on samaa mieltä siitä, että on aivan tärkeää keskustella tästä asiasta toisin kuin mitä Lamberts totesi Minulle todettiin, että jopa Tanskan hallitus haluaa innokkaasti tulla tänne asiasta keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa. Se halusi tulla tänne ja kyllä on tärkeää keskustella siitä ennen kuin äänestys käydään Tanskan parlamentissa. Mutta mielestäni on kyllä vähän keinotekoista nyt tässä väkisin täällä täysistunnossa yrittää tuota keskustelua käydä. Maanantaina meillä on mahdollisuus siihen, silloin meillä on Libe-kokous. Ja hyvä puhemies, pyytäisin teitä ottamaan yhteyttä Liben puheenjohtajakoordinaattoreihin ja pyytää heitä pohtimaan uudelleen tätä asiaa ja sisällyttää se siis tuonne maanantain esityslistalle niin minähän jo maanantaina esitysten aluksi kerroin kansanpuolueen kannan. Ja tilanne on nyt muuttunut, nimittäin meillä on asiantuntijoita, Libe-valiokunnan asiantuntijat, koordinaattorit, joita, eh, siis, eh, joita ryhmät ovat nimenneet asiantuntijoina. Ja ne, he ovat arvioineet, että asia ei ole kiireellinen. Ja minusta tätä päätöstä vihreidenkin pitäisi kunnioittaa, koska asiantuntijat eivät näe tässä mitään kiireellisyyttä. Meillä ihan normaali, normaali työjärjestys, sisäasioiden kokous ja Tanskan parlamentti on sanonut, että sieltä ollaan valmiina tulossa tämän, tulemaan tänne ja hallituskin on valmis tulemaan tänne ja senpä takia nyt pitäisi antaa kollegoiden tehdä oma työnsä järjestyksessä. Tänään haluan vielä sanoa sen, että tässä lainsäädännössä on kyse siitä, että turvapaikanhakijat ovat samalla linjalla kuin tanskalaiset. Eli rahaa omaavat, kun turvapaikanhakijat eivät saa sosiaaliturvaa. Jos hyvät vihreät ja hyvä herra Lambert, jos jatkossakin meillä on kysymyksiä ja koitetaan se, se selvittää nyt kaikkien lainsäädäntöjen, äh, tämän vihreän ideologian kaikkien, niin sitten koko tämä eurooppalainen projekti kaatuu. Minun ryhmäni kunnoittaa sitä, mitä Tanskan parlamentissa päätetään. So, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat. Äh, herra Vistisen ja Kirja vielä ovat pyytäneet puheenvuoroja ja sen jälkeen päätämme tämän keskustelun. Hervestisen. Det en helt øh, Tämä on aivan, olisi aivan kohtuuton vallanosoitus Euroopan parlamentista, jos me ryhdymme puuttumaan Tanskan hallituksen työ, työhön äänestäjät juuri vahvistivat meidän hallituskokoonpanomme. Ja jos me alamme tutkimaan sitä, että onko Tanska demokratia vai ei, niin silloin komissio yhdessä Timmermansin kanssa on se, joka sen tekee, eikä vihreä ryhmä Euroopan parlamentista suinkaan. Kolmanneksi, tässä on kyseessä laki, jota ei ole hyväksytty Tanskan parlamentissa vielä, mutta tiedämme ensimmäistä käsittelystä, että sen takana on paljon suuri enemmistö. Sitä tukee Tanskan ESR vastaava puolue ja EPPtä vastaava puolue. Joten minusta meidän ei tulisi suinkaan ryhtyä nyt sitten täällä tuomitsemaan sitä, mikä on hyvä ja huonoa yksittäisistä jäsenvaltiosta. Kiitos puhemies. Ryhmäni haluaa pitää kiinni puheenjohtajakokouksen päätöksestä ja tukea Liben koordinaattoreiden enemmistöä, joka päätti käsitellä aihetta ennen täysistuntokeskustelua, mutta en kuitenkaan ole välttämättä yhtä mieltä kaikista niistä argumenteista, joita aikaisemmin tuotiin esiin. Mielestäni Tanskan tilanne ansaitsee syvällisen keskustelun tässä parlamentissa juuri siksi, tämän keskustelun ei tulisi olla mikään spontaani, vaan todella hyvin rakenneltu live-valiokunnassa käytävä keskustelu ja sen jälkeen sitten keskusteltaisiin täysistunnossa. Kiitos, herra Guerrero. No niin, hyvät naiset ja herrat, uskon, että tämä on ihan selvää. Kyllä täällä nyt kävi mielipiteistä selville. Herra Lamberts haluaisi, että me äänestämme siitä, että tänään tai huomenna otetaan esityslistalle tämä Tanska-kysymys. Muuttarava in seltsö ehdotti, että LIBE-komitea jota valiokunta tulevana maanantaina käsittelee tätä asiaa. Tässä nyt on kaksi eri, nämä kaksi esitystä. Täällä näyttää olevan enemmistö Rova Infeldin ehdotuksen takana. Siltä tämä ainakin näyttää. Ja tiedän, että Lampers on eri mieltä, mutta minusta tämä kävi selväksi. Mutta puhemiehen tehtävänä on katsoa, minkälainen enemmistö täällä on ennen kun äänestetään asiasta, niin äänestetään Rova Infeldin ehdotuksesta. Hella Cornish sitä ennen on pyytänyt työjärjestyskysymyksen. Hella Cornish. Merci beaucoup, monsieur le Kiitos puhemies niin 152 ja 154 artiklat on tässä kyseessä. Joka tapauksessa tämän ehdotuksen äänestyttäminen ei olisi ollut muutenkaan mahdollista. 152 artikla työjärjestyksessä on ihan selkeä työjärjestys pitää hyväksyä täysistunnon aluksi. Siihen voidaan tehdä 154 artiklan perusteella muutoksia kiireellisten asioiden takia, mutta kiireelliset asiat pitää jo ilmoittaa puhemiehelle, ne pitää kääntää kaikille virallisille kielille ja niistä voidaan keskustella vasta sitten seuraavassa täysistunnossa, joka seuraa puheenjohtajan ilmoit- puhemiehen ilmoitusta joka tapauksessa nyt tähän saakka ei ole noudatettu sisäistä työjärjestystämme. Niin tehän olette hyvin tarkkaan tutkineet tätä työjärjestystä, ettei aina ymmärrä sitä kuitenkaan ihan oikein. Kyllä puhemies voi ihan selkeästikin ehdottaa muutoksia työjärjestykseen. Tämä on puhemiehen oikeus. Spontaaneja työjärjestyksen muutoksia minä voin ehdottaa. Ja tästä syystä eilen konsultoin nyt sitten poliittisia ryhmiä, pyysin niitä ilmoittamaan, mikä on ryhmien kanta tähän kysymykseen. Ja tässä konsultaatiossa kävi selkeästi ilmi, että enemmistö ei kannata sitä, että asia otettaisiin nyt esityslistalle ja muuttaisiin esityslistaa, ja senpä takia en ole sitä ehdottanutkaan. Toinen kysymys sitten on se, että voiko joku jäsen tehdä ehdotuksen siitä, että täysistunnolle suositellaan jonkun asian käsittelemistä valiokunnassa. Näin Intfeld on nyt tehnyt, mutta tämähän voidaan hyväksyä joka tapauksessa. Ja muuten sen takia suosittelen tässä, että me äänestämme Rouva Intfeldin eh, ehdotuksesta. Herra Lamberts. Hyvä puhemies, niin koska tässä nyt ehdotuksena oli eh, puhe, eh, puheenjohtajakokouksen ehdotus, ja että te äänestytätte siitä, että käsitelläänkö asiaa täysistunnossa, tämä on ihan loogista ja normaalista järjestyksessä. Jos tämä ehdotus kaatuu, niin sitten äänestetään Rouva Intfeldin suosituksesta, että tämä valiokunta käsittelee maanantaina. Minä ymmärrän kyllä, herra Lambert. Olen toista mieltä. Jos täysistunnolle on tullut ehdotus, eh, ennen kuin täysistunto on ehtinyt sitä keskustaa, että keskusteltaisiin asiasta täysistunnossa ennen valiokuntaa, silloin siitä pitää äänestää. Jos tämä ei saa e- enemmistöä taakseen, vaan enemmistö sanoo, että pitäisi äänestää siitä, että asiasta, asia käsitellään täällä ilman valiokuntakäsittelyä. Mutta Infeldin vaatimus, eh, tai eh, ehdotus menee pidemmän. Eli eh, Libe-valiokunta käsittelisi heti tulevana maanantaina asiasta. Kuka kannattaa tätä ehdotusta? Vestagiin. Vastaan. Tyhjää. Ja, lass mal elektroni- no, katsotaan tää sähköisesti. Eli Intfeldin, äh, Intfeldin ehdotuksen puolesta kyllä, sitä vastaan ei ja muut on sitten tyhjää. Eli kysele, kyse on LIBE-valiokunnan käsittelystä. Ja äänestys on päättynyt. Tämä ehdotus on hyväksytty. No, selvä. Kiitos. Menemme eteenpäin esityslistalle Alankomaiden puheenjohtajakauden toimintaohjelma. Ja tähän ensimmäisenä puheenvuoro eh, pääministeri Mark Rytte. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä.